All right, thank you very much. Um... Kiitoksia. Haluaisin aivan ensiksi ilmoittaa teille, että tämä puheenjohtaja Brock joutui lähtemään Ukrainaan tapaamaan oppositiojohtajia, joten hän ei ole tänään käytettävissä kokousta johtamaan. Kohta yksi tänään koskee sitä, että toivottaisi tervetulleeksi. Jaha. I have a question. Hyvin uh, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys edustaja Brokin poissaoloon liittyen. Olen käsittänyt, että hän on Ukrainan opposition johtajien kanssa yksityisessä kokouksessa, vai onko hän nyt edustamassa siellä Saksan liittokansleria? Minun mielestäni on erittäin tärkeää että missä roolissa hän on paikalla. Happy to answer your question. Herra Shivits, mielelläni vastaisin tähän kysymykseen, mutta sitä ei ole tänne minun papereihini kirjoitettu. To, to, to Voisitko pyytää, että sihteeristö tämän tiedon meille toimittaa, sillä haluaisimme pitää sormet ristissä, että edustaja Brokin toimi onnistuu. We'll, uh, I will read now the rest of the paper. Nyt luen loput tästä paperista, joka on silmieni alla. That was my point, but you know, Marek needed uh, strengthening. Niin yritin siihen päästä, mutta Marek halusi vielä tässä vahvistusta. Viime joulukuussa äänestimme uudesta rahoitusvälineestä ja neuvottelut ovat kestäneet aivan viime hetkeen asti siksi juristilingvistit tarvikistivat tekstin vasta täysistunta äänestyksen jälkeen eikä sitä ennen niin kuin yleensä. Sihteeristö on toimittanut teille tekstin, jonka juristilingvistit ovat tarkistaneet ja se sitten äh, toimitetaan neuvostelua komissiolle. Tämä ei tietenkään millään lailla muuta trilogin äh, tuloksen sisältöä, vaan ne tekevät äh, kielellisesti ja juridisesti tekstin asianmukaisesti ennen kuin se julkaistaan virallisessa lehdessä. Afetin sihteeristö on ollut tässä kokonaan, koko ajan mukana ja esittelijät ovat vahvistaneet, että kaikki ehdotetut muutokset voidaan hyväksyä siksi laajennettu puhemiehistö viime viikolla, tai viime viikolla päätti, että nämä versiot hyväksytään ja lähetetään täysistuntoon hiljaista hyväksyntää varten. No niin, nyt niin kuin jo aloitin, meillä on ilo toivottaa tänne tervetulleeksi herra Igor Korman. Hän on Moldovan parlamentin puhemies ja hän tulee keskustelemaan EUn ja Moldovan välisistä suhteista e Vilnan huippukokouksen jälkeen. Puhemies, olkaa hyvä. Thank you very much, dear Mr. Pasku. Distinguished Paljon kiitoksia. Hyvä herra Pasku, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät ulkoasian valiokunnan jäsenet, hyvät naista herrat. Minulle on kunnia saada tämä mahdollisuus puhua ulkoasian valiokunnan edessä – nykyisten yhä auki olevien päätösten tiimoilta. Ne vaikuttavat Moldovan ja Euroopan unionin tilanteeseen. Vuonna, vuodesta 2009 lähtien Moldovan tavoitteena on ollut sisä- ja ulkopoliittisesti eurooppalainen tie. Olemme käyneet assosiaatiosopimuksista neuvotteluja Euroopan unionin kanssa. Ja tämän lisäksi myöskin viisumi-vapautustoimintaa toimintaohjelmasta neuvotteluja. Olemme täysin sitoutuneet oikeusvaltion periaatteisiin, oikeuksiin, perusoikeuksiin ja niiden kunnioittamiseen, kuten Euroopan unionin arvojen pohjana on. Me olemme käymässä hyvin syvällistä rakenteellista rakennemuutosta ja suuria parannuksia on tehty sekä maahanmuunnon suhteen, julkisen turvallisuuden suhteen ja oikeuslaitoksen suhteen. Olemme myöskin taistelleet korruptiota vastaan, tuomio istuinten, tuomareiden, syyttäjänlaitoksen riippumattomuuden ja toimintavapauden alalla. Ihmisoikeudet ovat parantuneet erittäin paljon erityisesti suojelumekanismien alalla ja uskomme, että nämä ponnistukset ja muut ponnistukset tulevat yhä parantamaan ihmisoikeuskulttuuria ja sitoumustamme oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamisessa. Nämä ja muut uudistukset eivät ole syntyneet ilman taloudellisia ja yhteiskunnallisia ponnistuksia. Muut valtiot, jotka toivot, toteuttaneet samantyyppisiä uudistuksia, ovat samaa mieltä siitä, ettei tämä tie ole helppo. Moldovassa Eurooppa, mielinen leiri, on kohdannut monia haasteita poliittista epätasapainoa, epäoikeudenmukaista hallintoa, opposition painostusta ja monia taloudellisia ja yhteiskunnallisia paineita hyvin monimutkaisessa kontekstissa. Monet näistä haasteista ovat yhä tänäänkin olemassa. Kuitenkaan nämä haasteet eivätkä muutkaan ovat meitä lannistaneet, sillä me uskomme, että tämä tie on oikea. Meidän eurooppalaiset toivomme ja arvot, jotka jaamme, auttavat meitä tämän Eurooppa-mielisen koalition rakentamisessa – ja yhtenäisinä pysymisessä ja ponnistuksissamme luoda uutta Moldovaa. Assosiaatiosopimus ja itäisen naapuruston kumppanuston ohjelma ovat selkeitä merkkejä edistyksestä, joita Moldovassa on tapahtunut. Me olemme myöskin viisumivapautuksen toimintasuunnitelman alla saavuttaneet kaikki meille asetetut tavoitteet. Euroopan komissio muutaman päivän ennen Vilnan huippukokousta ehdotti oikeudellisia uudistuksia, jotta Moldovan kansalaisten viisumi vapautta laajennettaisiin. Haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni, kiittääkseni Euroopan komissiota ja Euroopan parlamenttia tuesta, joka on tehnyt tämän mahdolliseksi. Tämä tuki on tullut sellaisena aikana, kun Euroopan unioni itse taistelee sisäisten haasteidensa kanssa. Hyvät kollegat, tämä vuosi 2014 on äärimmäisen tärkeä maallemme. Meidän täytyy saada Eurooppa-mielisten ponnistuksiemme hedelmää kannettua viime vuosilta – sillä uskomme, että demokratiassa loppujen lopuksi kansalaiset tulevat vaalien aikana tuomitsemaan tekomme. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Se tulee tukemaan modernisaatioponnistuksiamme. Viisumivapaus Moldovan kansalaisille Euroopan unionissa on myöskin tärkeää. Jotta voisimme havaita tämän, voimme katsoa muita Keski- ja Itä-Euroopan valtioita, joissa viisumivapautus on auttanut ennen eurooppalaisessa integraatiossa. Viisumivapautus on kourin tuntuva etu, joka tuo Moldovan eurooppalaisen perheen piiriin. Tässä haluaisin kiittää Afetia ja Libe-valiokunnan jäseniä siitä, että tunnustitte Moldovan saavuttaneen viisumivapautukselle asetetut tavoitteet ja sitä, että tuitte Moldovan nopeaa edistymistä. On kuitenkin tärkeää tehdä kaikkien Euroopan parlamentin jäsenten kanssa yhteistyötä ja siksi olemme täällä tänään. Laskemme paljon teidän tukenne varaan. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto toivottavasti pääsevät nopeasti päätökseen. Moldovassa myöskin assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen ja ratifioiminen on tärkeää ja vapaakauppasopimuksen ratifioiminen on erittäin tärkeää. Me olemme valmistelemassa assosiaatiosopimusta, mutta yhä enemmän tulee tehdä. Jatkamme näitä uudistuksia ja ennen assosiaatiosopimuksen allekirjoittamista ja assosiaatiotoimintasuunnitelman toteuttamista me tulemme luomaan toimintasuunnitelma, joka koskee tämän sopimuksen toimeenpanoa ja sitä tullaan myöskin täytäntöön panemaan. Me teemme kansallisten resurssien parissa töitä ja pyrimme yhä tukemaan Euroopan unioniin lähentyviä uudistuksia. Pyrimme ottamaan kansalaiset täysin tässä vuoropuhelussa mukaan. Euroopan unionin integraatio tarjoaa hyötyjä. Vapakauppasopimus, assosiaatiosopimus ja viisumivapaus vapaus tulevat myöskin Transnistrian alueella tarjoamaan kourin tuntuvia etuja kansalaisille. Nämä seikat tulevat auttamaan alueen poliittisen ja taloudellisen eristäytymisen aiheuttamiin ongelmiin. Rakentava vuoro, puhelu ja konkreettiset toimet, joiden kautta voimme tunnistaa toimivia ratkaisuja, tulevat tukemaan näitä syntyviä etuja. Euroopan parlamentin tässä kuussa hyväksymän päätöslauselman osoittama hyvin vahva tuki Transnistrian alueella eh, koskien eri kirjaisen tyyppien käyttöä koulussa. Oli erittäin tärkeää, valitettavasti tämä asia ei ole vielä ratkennut. On erittäin tärkeää, että tuomme Moldovan taloutta myöskin täysin vapauttamalla moldovalaisen vienin tuonnin Euroopan unioniin. Tämä on erityisen tärkeää ottaen huomioon, että Venäjän federaation markkinat yhä käyttävät tällaista rajoittavaa lauseketta Moldovan viinin viennin kohdalla. Meidän täytyy ratkaista nämä ja muut arkaluotoiset kysymykset, kuten hedelmä- ja vihannes viennin, jotta voimme auttaa maanviljelysektoriamme sen kilpailukyvyn tukemisessa. Tässä haluaisin kestellä lyhyesti taloudellisia ja poliittisia suhteitamme perinteisiin itäisiin kumppaneihin, kuten jokainen itsenäinen valtio Moldova vastaa päätöksistä ja siitä, että ne ovat kansalaisten etujen mukaisia. Etujen mukaista on jatkaa eurooppalaisen mallin kehitystä. Tämä ei ole geopoliittinen päätös, se on päätös ryhtyä uudistuksiin, eikä sen pitäisi olla, eikä se ole konfliktissa niiden suhteiden kanssa, joita meillä nykyisin on itäisen alueen maiden kanssa. Vakaus tekee aina naapureista hyviä naapureita. Hyvät ystävät, olemme nyt Euroopan unionin suhteiden laajentumisen syvenemisen kynnyksellä. Tämä tulee tuomaan Moldovan lähemmäs eurooppalaista perhettä. Huolimatta siitä, että eräät voimat pyrkivät jarruttamaan Moldovan tietä kohti Eurooppaa, me olemme erittäin sitoutuneita siihen, että tuomme poliittista vakautta ja eurooppalaista tietä. Meille ei ole enää mikään vaihtoehto kääntyä ympäri. Nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä luotamme kumppaneihimme ja ystäviimme. Teidän jatkuva tukenne ja aktiivinen toimintanne on tarpeen, että voisimme varmistaa sen, että eurooppalainen luonne Moldovassa muuttuu todellisuudeksi. Jälleen kerran haluaisin kiittää teitä erittäin paljon tuestanne ja mahdollisuudesta jakaa ajatukseni kanssanne. Kiitoksia. Well, thank you very much, Mr. Speaker. Kiitoksia, hyvä puhemies. Teidän ja teidän maanne päättäväisyys on juuri sitä, mitä ihmiset täällä Brysselissä haluavat teiltä kuulla. Mehän myös investoimme maahanne ja haluaisimme nähdä, että maassa vahvasti jatketaan sillä tiellä, mille on lähdetty. Viiniongelmasta muistan, että entinen jääkiekon pelaaja sanoi, että kun haluat haluaa myydä viiniään Eurooppaan, niin Italian ja Ranskan tuottajat yrittävät mustalla maalata sen pahaksi viiniksi. Että luulen, että käy juuri toisinpäin, koska tähän kyllä tähän, tätä yritetään tehdä, koska viini on hyvää ja he pelkäävät kilpailua, mutta joskus jääkiekossa logiikka muuttuu. Että varmasti ymmärrätte tänään, mutta haluaisin nyt pyytää, että Moldovan esittelijä Sir Graham Watson käyttäisi nyt puheenvuoron. Might I welcome, uh, the... Kiitoksia. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi puhemiehen. Täällä on oikein mukavaa, että saamme päivitystä siitä, mitä nyt juuri tapahtuu. Hyvä puhemies, mainitsitte, että mm, nämä päätökset, jotka ovat nyt kesken auttavat, ja minä Äh, haluaisin kiinnittää huomiota viime viikkoisen sisäoikeusvaliokunnan äänestyksen koskien viisa, viisumivapautusta. Toivon, että tämä tulee nyt äh, täysistuntoon ja voisimme antaa parlamentaarisen hyväksynnän koskien äh, tätä viisumijärjestelmän vapauttamista. Voisitteko mahdollisesti vielä syventää muutamaa aihealuetta, jotka alustuksessanne mainitsitte. Mielestäni hyvin kiinnostavalla tavalla sanoitte, että nämä muutokset joita, ja uudistukset, joita hallitus on tekemässä, ovat ihmisoikeuksien läpäisemiä. Toivon, että näin on, mutta haluaisin kysyä, onko niin, että sen lisäksi, että hallitus on ryhtynyt uudistuksiin, niin onko se myös harkitsemassa uudistuksia koulutussektorilla, kulttuuripolitiikassa ja onko se mahdollisesti harkitsemassa muita alueita, joilla on yhteiskunnallista vaikutusta ja joiden kautta voitaisiin tällaista ihmisoikeuskulttuuria saada läpäisemään kulttuuria. Luulen, että monet täällä meistä ajattelevat, että kulttuuri tarvitsee paljon aikaa ja, jul- ja yleisön mielipiteet usein vähän raahaavat jäljessä lainsäädännöllisestä kehityksestä. Olisi kiinnostavaa kuulla teiltä, kuinka te näette tämän prosessin kehittyvän, millaista edistystä teidän mielessänne on, on tähän asti tapahtunut. Haluaisin sitten myös kysymyksen, joka koskee asiaa, jonka mainitsitte, ja johon tämä talo otti hyvin hiljattain kantaa Se koskee näitä kouluja, joissa käytetään latinalaisia kirjaimia Transnitriassa, Transnistriassa. Euroopan unioni, OECD ja muut yhteiset ovat tehneet työtä sen puolesta, että nämä maat voisivat edelleen jatkaa esteettä toimintaansa ilman, että viranomaiset häiritsevät minä ja varmasti koulukollegatkin kollegatkin haluaisivat kuulla teiltä, onko tapahtunut edistystä tällä saralla. Ja sitten olisikin mukava kuulla hieman Gagautsiasta. Siellä on viime aikoina ollut äh, ikäviä kehitystä. Epäilemme, että joidenkin tapahtumien takana saattaa olla ulkovaltoja ja voisikin olla kiinnostavaa vähän tietää enemmän teiltä tästä. Puheenjohtaja, tässä kaikki saattaa palloa, että muilla kollegoilla on vielä lisäkysymyksiä. Mr. Uh, Kirillov. kiitoksia Graham ja sitten herra Kirillov. Niin, ihmettelen tässä, että onko täällä ketään komissiosta onko täällä paikalla ketään komissiosta, komission edustajaa, jota me ehkä haluaisimme kuulla ensin? No, we don't. Okay. Ei ole. Meillä ole. Well, Minusta olisi mukavaa, jos meillä tällaisissa tilanteissa olisi myös komission näkökanta asioihin, koska nämä ovat tärkeitä aikoja. Pidän hyvänä sitä, että puhemies on täällä paikalla. Ja minusta on hyvä, että hyvin suunniteltu, että kuulemme tänään sekä Moldovan että Georgian tilanteista. kaikki se, mitä Ukrainassa nyt tapahtuu, se myllerrys, me tavallaan unohdamme, että meillä on selkeät prioriteetit näiden, näiden maiden kohdalla, jotta me teemme kaikkemme, jotta voimme auttaa näitä kahta maata. Ja jos me menetämme nyt tämän tavallaan ymmärtämyksemme tästä prioriteetista, niin silloin me teemme suuren erehdyksen silloin herättäisimme hyvin paljon spekulaatioita, epäilyitä ja se olisi todella paha asia unionin politiikalle. Toisin sanoen, meidän pitäisi olla tässä nyt hieman tarkempia ja pyrkiä keskustelemaan tästä asiasta komission kanssa ja pyrkiä sitten suurin askelin pyrkimään eteenpäin ja miettiä suunnitelmiamme, koska Joskus me olemme hieman hitaita. Ja nopea lähestymistapa on tärkeää koko tämän asian onnistumiselle. Meidän apumme ei tulisi keskittyä ainoastaan mihinkään viinin tuontiin. Me puhumme uudistamisesta, todellisesta toimintasuunnitelmasta. Ja olen täysin vakuuttunut siitä, että tämä toimintasuunnitelma saa paljon tukea parlamentilta. Meidän pitää nyt vain saada komissiokin toimimaan nopeammin. Koska eihän kysymys oli vain viinistä. No, eh, emme ole välttämättä kuulleet kaikkea talouden negatiivisista kehitys kuluista tässä prosessissa. Ja kuitenkin meidän pitäisi katsoa paljon syvemmin taloutta, eikä vain tutkia viinin tuontia. Minulla on nimittäin hieman tietoa, tuoretta tietoa Bulgarian, bulgarialaisesta yhteisöstä, joka asuu Moldovassa, joka nimenomaan toimii maatalouden, äh, hedelmien, kasvisten jalostuksessa ja luonnollisesti myös viiniviljelyssä. Ja siinä tässä bulgarilaisessa yhdyskunnassa pelätään tavallaan, että he jäävät koko kehityksen kelkasta. Joten tulliunioni voisi olla hyvä ajatus, että me yritämme tätä selittää, mutta meidän pitäisi olla varmoja siitä, että nämäkin ihmiset näkevät, mitä perspektiivejä on, minkälaisia kehityskulkuja on ja mihin päin ollaan menossa. Ja meidän pitäisi suhtautua tähän realistisesti. Joten ei kysymys ole vain viisumivapaudesta, joka sekin toki on tärkeä, joka tulisi saada aikaa mahdollisimman nopeasti. Mutta yleisesti ottaen haluaisin, että että tämä valiokunta seuraisi paremmin myös jälkikeskusteluita ja että lähtisimme keskustelemaan kaikkien kanssa. Minä pitäisin tätä aika kriittisenäkin keskusteluna, mitä tulee näihin molempiin maihin. Ja se, mitä me haluamme tavoittaa, saavuttaa, niin meidän pitäisi huhtikuussa jo nähdä, mihin ollaan menossa näiden kahden maan kanssa ennen kuin parlamentti, parlamentin istuntokausi päättyy eikä niin, että tässä joudutaan näköiseen tyhjiöön. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kirill. Kiitoksia, herra Kirilov. Ja nyt eh, herra Tanok. Eikö rouva Tanoka? I'm here. Kiitoksia. Minä olen Moldovan suhteiden valtuuskunnan varapuheenjohtaja ja siinä, siinä roolissa haluaisin kiittää teitä näistä ponnistuksista, joita olette tehneet. Kaikilla poliittisen elämän ja julkisen elämän aloilla. Minun kysymykseni on seuraava. Te viittasitte äh, tähän korruption vastaiseen taisteluun, herra Korman te, tiedämme, että edellisen hallituksen aikana tämä tapahtui. Mitä sen jälkeen on tapahtunut? Onko lainsäädännössä saatu edistystä aikaan, jotta voitaisiin esimerkiksi eturistiriidat yksityisten ja julkisten sektorin toimien välillä estää? Valitettavasti tätähän esiintyi entisen hallituksen aikaan. En halua nyt tässä toistaa kysymyksiä, joita kollegat jo esittivät, mutta olisin myöskin kiinnostunut kuulemaan teidän mielipiteenne Gagausian kansanäänestyksen suhteen, ette lainkaan maininnut sitä. Libe-valiokunnan jäsenenä minä olen varjoesittelijänä kaikissa viisumiasioissa ja olen varjoesittelijänä – erityisesti 539 asetuksen kohdalla ja me tuemme täysin sitä, että Moldova siirtyisi tähän liite numero yhteen viisumivapauden osalta Euroopan unionin suhteen, mutta te tiedätte, että ennakkoehdot ovat tietyt. Ennakkoehtona on geometrinen passi. Joo. Voisitteko sanoa, kuinka nopeasti tämän biometrisen passin osalta ollaan edistymässä erityisesti Transnistrian alueen asiakkaiden kohdalla? Onko joitakin ongelmia on näiden biometristen passien suhteen vai, vai eikö niitä ole? Kiitoksia. Thank you very much. Now Mr. Kreiseldörfer, please. Kiitoksia, Rovat Zanoka ja sitten Kreiseldörfer. No, ich freue mich auch sehr, Kiitos puheenjohtaja. Minä olen myös kovin tyytyväinen siitä, että olette täällä. Tehän tunnette Münchenin ja Saksan ja ymmärrätte minuakin. Yritän tässä nyt olla puhumatta liian vahvaa Saksan murretta. Vuonna 2008 hän käynnistyi tämä valtava pankki- ja finanssikriisi. Euro, tämä iski moniin Euroopan unionin maihin, mutta Samanaikaisesti se myös esti sen, että meillä olisi tarpeeksi rahaa käytettävissä, jotta voisimme investoida naapurimaihin ja tukea naapurimaitamme paremmin. Tämä koskee erityisesti tietyissä Euroopan maissa liittyy, liittyy lähinnä sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin. Kysyisinkin, miten vahvasti tämä finanssikriisi äh, on vaikuttanut teidän maahanne ja millä tavalla me voisimme tätä vaikutusta vähentää. Ja minusta tuntuu, että meidän pitäisi olla tässä varovaisia ajatellen seuraavaa romahdusta. Toinen asia liittyy viisumivapauteen. Jos minä nyt katson Euroopan unionia ja sen tällaista nationalismiin suuntausta, niin se on huono asia. Yksi asia on selvä, että on aina niitä, jotka käyttävät tällaisia järjestelmiä, rikolliset siis, mutta he löytävät aina jonkun keinon. Mutta ne, jotka haluavat äh, työskennellä, päästä vaihtoon, opiskella, heidän tuloaan jarrutetaan. Ja tämä on se suurin ongelma joka tulee näkymään 25. toukokuuta Eurooppa-vaaleissa. Sitten vielä yksi kysymys koulutusjärjestelmästä. Tähän oleskelitte kauan Bayerissa ja te tiedätte, että meillä on duaali koulutusjärjestelmä. Minä en tiedä, miten teidän kotimaassanne, millainen koulutusjärjestelmä nuorilla ihmisillä on eri ammateissa. Mutta tärkeää on kuitenkin sen, että pääsee kansainvälisille Euroopan unionin markkinoille ja että saadaan investointeja ja teollisuuteen ja kauppaan, niin tarvitaan päteviä työntekijöitä tässä kyseisessä maassa. Sen vuoksi minua kiinnostaisikin saada tietää, mitä askelia tässä on tehty ja mitä te voisitte tarvita yhteistyön välineenä tällä alalla, siis nimenomaan koulutusalalla, mitä te odotatte unionilta. Thank you very much. Mr. Vuljanis, please. Kiitoksia sitten herra Vuljanis. President, and thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra Korman tästä tiiviistä ja varsin kiinnostavasta kertomuksesta koskien Moldovan tilannetta. Minä tuen ehdottomasti laajentumista. Minun mielestäni laajentumispolitiikka on Euroopan unionin tärkein politiikan ala, ja että Euroopan ei toimi unionina, kunnes se mukaan lukee kaikki ne maat, jotka haluavat liittyä. Te selvästikin haluatte liittyä Sanoitte lauseen, takaisin ei ole paluuta. Olen, olen iloinen tästä. Ja jos ei ole paluuta takaisin, niin silloin on tie eteenpäin. Ja todella toivon, että Moldova on tiellään menestyksekäs. Kaksi kysymystä. On täysin ymmärrettävää ja Selvä, että painetta tulee idästä Venäjältä. Mainitsitte ystävällisesti tilanteen, joka koskee viinin vientiä, mutta oletan, että on muitakin paineenalaisia aloja. Haluaisin kantanne siihen, kuinka tämän näette miltä se tuntuu. Miten ihmiset yleensä suhtautuvat tähän paineeseen? Toinen kysymykseni koskee yksityistämistä. Yleensä vastustaan liittyvien maiden yksityistämisiä hyvistä syistä johtuen, kunnes maat ovat vain poliittisesti yhteiskunnallisesti vakaita, niin yleensä yksityistäminen johtaa hirvittäviin mm, korruptiotapaukseen ja kaikkeen muuhun kamalaan. Omassa maassanne Haluaisin tietää, miten näette tilanteen, mitä ajattelette tästä, tästä hopusta yksityistä kaiken mahdollinen lyhyessä ajassa. So. Kiitoksia. Puhemies, olkaa hyvä. Thank you very much, dear. Paljon kiitoksia hyvät kollegat mielenkiinnostanne kysymyksistänne. Edustaja Watson, haluaisin erityisesti kiittää teitä teidän jatkuvasta yhteistyöstänne ja tuestanne Moldovalle eri kysymyksissä, joista täällä Euroopan varameissa on keskusteltu. Te esitte kolme kysymystä. Ensimmäinen liittyi koulutuksen ja kulttuurin tärkeyteen. Voin olla vain täysin samaa mieltä kanssanne. Maalla ei ole tulevaisuutta, ellei se investoi kulttuurien ja koulutukseen. Luonnollisesti ajat ovat nyt vaikeat ja Moldovan kouluissa on vaikea optimisointiprosessi ollut kolme vuotta käynnissä. Valitettavasti emme aina ole löytäneet keskustelussa kaikkein parhaita mahdollisia ratkaisuja, siksi kaikki eivät vielä ole täysin tyytyväisiä, mutta me jatkamme tätä työtä, sillä luonnollisesti keskustellen keskusteluissa ihmisoikeuksista ja Euroopan unionista ja Moldovan tulevaisuudesta emme tule onnistumaan, ellemme näihin tärkeisiin kysymyksiin kiinnitä huomiota. Sen Transnistrian alueen kysymys tähän ei liity vain kysymys, joka liittyy moldovalaisiin kouluihin – Valitettavasti olemme kohdanneet Transnistrian hallinnon taholta provokaatioita. Ja tämän lisäksi moldovalaisen koulun johtaja hiljattain pidetettiin Transnistrian alueella. Ja tämän lisäksi meillä on niin kutsuttu ultimaatum uhka-aikaraja, jona moldovalainen poliisi pitää vetää alueelta pois. Ja luonnollisesti tällainen ilmapiiri ei auta, kun haluamme luoda rakentavaa vuoropuhelua alueen viranomaisten kanssa. Hyvä uutinen on se, että me keskustelemme nyt tästä 5 plus 2 mallista ja meillä on Viinissä helmikuussa kokous. Meillä on hyvä malli, jonka kautta voimme keskustella nykyisistä asioista ja nykyisistä ongelmista. Huono uutinen puolestaan on se, että tässä neuvotteluprosessissa ei ole saatu edistystä aikaan. Ehm, Transnistria tästä niin kutsusta kolmannesta ulottuvuudesta poliittisesta ratkaisusta konfliktiin halua keskustella. Minä käsittelin äh, erityisiä teknisiä ongelmia esimerkiksi koulu- ja transnistrian alueella ja muita kysymyksiä, mutta tässä tilanteessa uskoakseni Moldovan viranomaisten tulisi toimia rakentavasti, ei, eikä reagoida kielteisellä tavalla, vaan pyrkiä säilyttämään nykyinen hallinnassa oleva tilanne. Me olemme hyvin kiitollisia Euroopan unionin ja muiden kumppaneiden tuesta. Kaikki niiden, jotka ovat tässä neuvotteluprosessissa olleet mukana. Sitten Gagausia. En maininnut tätä alkupuheenvuorossani, tätä Gagausian kehitystä. Tämä on aivan totta, mutta nyt voin nykytilannetta mieli hyvin jonkin verran selventää alueen ja sen Moldovan suhteiden suhteen. Menneisyydessä on ollut useita ongelmia. Komratin eli Gagausian autonomisen alueen pääkaupungin viranomaiset ovat esittäneet monia valituksia liittyen keskushallinnon viranomaisiin ja tiettyjä valituksia on esitetty Moldovan lainsäädännön suhteen ja Gagausian autonomisen alueen erityisluonteen suhteen. Tämän lisäksi myöskin kommunistit olivat kahdeksan vuotta vallassa, eivätkä kiinnittäneet autonomian tilanteeseen kyllin huomiota. Nyt tilanne on uudelleen käsittelyssä, koska Moldovassa on marraskuussa tulossa parlamenttivaalit. Ja myöskin tämä autonominen alue tulee vuoden kuuluttua järjestämään omat vaalinsa, Vaskanin vaalit. Ja jonkin verran mm, tämän autonomisen alueen poliittiset ryhmät käyvät omia poliittisia pelejään. Nyt me keskustelemme tästä niin kutsutusta kansanäänestyksestä, joka Gagausiassa järjestettiin muutama viikko sitten. Luonnollisesti voimme sanoa, että tällainen kansanäänestys on laiton, sillä se ei ole lakien mukainen, eikä Moldovan keskusvaalilautakunnan sääntöjen mukainen, mutta tässä tilanteessa me olemme päättäneet, ettemme halua provosoida Gagausian tilanteessa enempää reaktioillamme, vaan haluamme ryhtyä vuoropuheluun. Ähm, pääministeri Lianka vieraili Gagausiassa. Meillä oli keskusteluja kaikkien edustajien kanssa tällä alueella ja me olemme päättäneet, että otamme parlamentin mukaan tähän keskusteluun ähm, lainsäädäntöön ja hallintoon liittyviä ongelmia koskin ja samoin hallinto tulee järjestämään työryhmän tämän autonomisen alueen kehity- kehityksen suhteen tulevien neljän vuoden alalta. Uskoaksemme tämä on oikea tapa ratkaista ongelmat askel askeleelta. Me toivomme, että keskushallinnon edustajat tulevat olemaan autonomisella alueella myöskin tervetulleita paikalle. Edustaja Kirilov käsitteli Ukrainan tilannetta. Minä haluaisin omalta osaltanikin mainita, että Ukraina on erittäin tärkeä maa meille. Se on meidän naapurimaamme ja se on hyvin tärkeä taloudellinen ja kauppakumppani Moldovalle – ja nykyinen tilanne Ukrainassa huolestuttaa meitä. Voimme vain toivoa, että me ja muut toimijat, Euroopan unioni ja muut toimijat onnistuvat vakauttamaan tämän Ukrainan tilanteen. Me toivomme, että Ukraina tulee jatkamaan demokraattisella tiellä kehitystä ja että kansalla on oikeus päättää tulevaisuudestaan. Meillä, me olemme omalta osaltamme sitoutuneet hyvin vahvasti. Nämä Euroopan mieliset puolueet saavat kansaltamme tukea. Me tulemme itse jatkamaan tällä eurooppalaisella tiellä. Luonnollisesti, mm, edustaja Kirilov, te olette aivan oikeassa. Kyseessä ei ole vain viini. Viini on vain hyvä esimerkki siitä, kuinka nopeasti Euroopan parlamentti ja mm, Euroopan parlamentin politiikka on toiminut Luonnollisesti olette aivan oikeassa. Tällä hetkellä me olemme valmistelemassa assosiaatiosopimuksen ja vapakauppasopimuksen allekirjoittamista. Me emme viivyttele tässä, mutta eh, tämän jälkeen meillä tulee olemaan toimeenpanosuunnitelma, jota toimeenpannaan kansallisella tasolla ja tulevien viikkojen eh, aikana me tulemme käymään sitä läpi assosiaatiosopimuksen osalta olisi erittäin hyvä, että me, meillä olisi mahdollisuus liittyä eurooppalaiseen maatalous- ja aluekehityspolitiikkaan. Tämä tekisi mahdolliseksi meidän tuottajillemme, maataloussektorin tuottajille Moldovassa, valmistautua, jotta he voisivat olla kilpailukykyisempiä. Uskon, että tämä assosiaatiosopimus ja vapaakauppasopimus tukevat Moldovaa Tämä on asymmetrinen sopimus ja tämän vuoksi arkaluontoiset seitsemän arkaluontoisten alojen kohdalla meillä on se 7 tai 8 tai 9 vuotta aikaa valmistautua niin, että meidän tuottajamme voivat olla valmiina kilpailukykyisinä. Tällä hetkellä me viemme lähes 50 prosenttia tuotteistamme eurooppalaisille markkinoille ja uskomme, ja olemme varmoja, että assosiaatiosopimus tulee tekemään meille mahdolliseksi kasvattaa vientiemme Euroopan markkinoille. Luonnollisesti toivomme erittäin suuresti, että voimme ratkaista muitakin ongelmia vuonna 2014 muitakin herkkäluontoisia kysymyksiä on, mutta toivomme, että näissäkin Euroopan unioni tulee reagoimaan erittäin nopeasti ja tukemaan Moldovaa. Edustaja Sanovka kysyi korruption vastaisesta taistelusta. Tämä on erittäin tärkeä asia Moldovassa. Oikeuslaitoksen uudistus ja korruption vastainen taistelu ovat tärkeitä. Viime vuonna joulukuussa hyväksyimme parlamentissa lakipaketin, joka käsittelee oikeuslaitoksen uudistusta ja korruption vastaista taistelua. Ja lainsäädännössämme on ähm, erilaisia säädöksiä liittyen tuomarien riippumattomuuteen. Riippumattomuutta on siis tuettu toisaalta tämän lisäksi myöskin tuomareiden palkkoja on haluttu nostaa. Kansalaisten kannalta tämä on vaikea kysymys. He eivät ymmärrä, miksi olemme halunneet aloittaa tuomareista, mutta kuultuamme kansainvälisiä asiantuntijoita päätimme toimia näin. Ja nyt luonnollisesti tilanne on sellainen, että päätöksen tekeminen on yksi asia, mutta sen toimeenpaneminen on toinen asia. Tässä meidän täytyisi keskittää ponnistuksemme tähän asiaan. Olen myöskin aloittanut syyttäjänlaitoksen uudistuksen ja parlamentissa meillä on työryhmä, jossa kehittelemme Venetsian komission tukemaa konseptia ja tulevina kuukausina ja viikkoina tulemme myöskin käsittelemään uusia syyttäjänlaitoksen uudistuksia koskevia lakeja. Viime vuonna me äh, loimme kansallisen korruption vastaisen laitoksen, joka on myöskin erittäin tärkeä toimija alalla, ja kansallisen integriteettikomitean. Tämä komitea käsittelee korkean tason viranomaisia, parlamentin jäseniä ja toivomme, että myöskin tämän komission toiminnan avulla me voimme aloittaa toimet, emme tavallista kansalaisista, vaan korkean tason henkilöistä. Sitten äh, biometriset passit ja viisumivapautus. Voin vakuuttaa teille, että me olemme sataprosenttisen valmistautuneita. Viranomaisemme olet kykeneviä takaamaan biometristen passien myöntämisen kaikille kansalaisille. Monilla kansalaisilla on jo biometrinen passi. Uskon, että jo yli 15 000 passia voidaan myöntää kuukausittain, jos tarpeen. Ja sama tilanne tulee koskemaan myöskin Transnistrian aluetta ja kansalaisia. Uskoakseni tässä Euroopan komissio vieraili Moldovassa ja hekin saivat vierailullaan selkeitä merkkejä siitä, että meidän viranomaisemme ovat varmeina. Edustaja Kratzerdorf. kriisi 2008. Äh, niin, vuonna 2008 tämä kriisi iski myös Moldovaan ja olemme tässä nyt äh, siinä ponnistelleet. Tehän te Chrysler Dörfle tiedätte, että tämä ensimmäinen äh, aalto ei iskenyt meihin niin kovasti sen vuoksi, että Moldova ei ollut niin kovin aktiivinen esimerkiksi kiinteistökaupoissa ja muissa vastaavissa. Mutta tämä toinen aalto iski sitten hyökyaallon lailla vuonna 2009. Silloin meillä oli myös parlamenttivaalit kaksi kertaa tänä vuonna itse asiassa. Ja suurin tulos oli se, että me onnistuimme vuonna 2010 vakauttamaan tilanteen. Me teemme luonnollisesti läheisesti yhteistyötä kansainvälisen valuuttarahaston kanssa ja myös toki Euroopan unionin kanssa. Tässä on ongelmia viime aikoina ollut myös, tämä on myös ajankohtainen aihe parlamentissa sen vuoksi, että me valmistaudumme eh, tekemään kaiken mahdollisen lainsäädäntö muutoksen niin, että me saisimme suitsittua tätä pankki- ja finanssikriisiä ja vakauttamaan ja konsolidoimaan tilanteen. Meidän etunamme on se, että me olemme läheisesti yhteistyössä kansainvälisen valuuttarahaston ja muiden kansainvälisten rahoituskumppaneiden kanssa, jotka tarjoavat meille asiantuntemusta ja muuta tukea. Te puhuitte myös viisumivapaudesta ja työskentelyn ulkomailla ja että tämä herättää huolenaiheita Euroopassa. Te tiedätte, että hyvin monet moldavialaiset ovat jo kauan sitten jättäneet Moldovian. Ja luonnollisesti meidän kansalaisemme tietävät, että viisumivapaus antaisi meille mahdollisuuden liikkua vapaasti Euroopassa, mutta ei työskennellä. Me puhumme kansalaistemme kanssa läheisesti, he tietävät tämän. Tässä on kysymys enemmänkin tällaisesta psykologisesta argumentista. Ja meidän tavoitteenamme on se, että me kykenisimme luomaan työtilaisuuksia kansalaisillemme kotona Moldovassa. Tässä onkin hyviä esimerkkejä. Tämä oli kolmas kysymys teiltä. Viime aikoina olemme saaneet vakavamielisesti ottavia investoijia myös Saksasta, esimerkiksi Bayerista. Drexelmaja esimerkiksi on hyvin aktiivinen meidän maassamme. Meillä on myös tällainen vapaa-kauppa-alue Wechselmeierille, tälle saksalaiselle yritykselle. Ja sitten on myös muita investoijia Saksasta. Lioni on toinen hy- hyvin tärkeä yritys meille. Ja nämä merkittävät merkitsevät tuhansia ja taas tuhansia työpaikkoja meidän kansalaisillemme. Me toivomme, että assosiointisopimus ja vapaakauppasopimus saisivat aikaan sen, että näytettäisiin vihreää valoa muillekin investoijille. Tähän tiedätte kaikki, että se on oikea tie. Me tarvitsemme hyvää lainsäädäntöä, hyvää yritysilmapiiriä, enemmän investointeja ja sitä kautta voimme sitten sitten lopettaa tämän moldovalaisten ulosmuuton. Päinvastoin me pyrimme siihen, että moldovalaiset palaisivat takaisin kotimaahansa. Me olemme tehneet hyvää yhteistyötä Euroopan unionin kanssa ja meillä on ollut tällainen mobiliteettikumppanuus, joka toimii askel askeleelta ja tästä on hyviä tuloksia ja kokemuksia. Sitten vielä kaksi viimeistä kysymystä. liittyen meidän suhteisiimme Venäjän kanssa. Uh, with, uh... Liittyen ähm, siis suhteisiin Venäjän kanssa. Haluaisin sanoa, että Venäjä luonnollisesti on erittäin tärkeä kumppanimme. Me viemme 20 prosenttia hyödykkeistämme Venäjän markkinoille ja 100 prosenttia kaasun tuonnistamme tulee Venäjältä. Ja meillä on 100 000 moldovalaista siirtotyöläistä, jotka työskentelevät Venäjän federaation alueella. Ja luonnollisesti Venäjä on tärkeä poliittinen toimija, kun keskustellaan poliittisesta ratkaisusta Transnistrian kriisiin. Kuten mainitsin, meitä kiinnostaa suuresti säilyttää vuoropuhelu Venäjän, Moskovan kanssa. Ja me olemme sitä mieltä, että päätöksemme kehittää maatamme eurooppalaisen mallin mukaisesti ei tulisi olla ristiriidassa yhteistyömme kanssa, kaikkien itäisten kumppaneiden, myöskin Venäjän kanssa. Keskusteluissa he eivät voi tätä kiistää. Minä olen henkilökohtaisesti käynyt vuoropuhelua Duuman kolleganin kanssa ja luonnollisesti he eivät voi olla eri mieltä siitä, että tämä on Moldovan päätös. Toisaalta me emme voi olla valmistautumatta siihen, että mahdollista kielteistä kehitystä tapahtuu suhteessa ja me emme voi esimerkiksi tällä hetkellä viedä viinejämme Venäjän markkinoille ja yli 20 miljoonaa dollaria olemme menettäneet tänä vuonna ähm, kaupassa ja uskon, toivomme, että tällaisia yllätyksiä ei vuonna 2014 tuoreiden hedelmien vihannesten osalta koidu 80 prosenttia niistä, jotka tuotamme menevät Venäjän markkinoille. Me jatkamme yhä vuoropuheluamme. Luonnollisesti geopolitiikka, alueen geopolitiikka liittyy tähän peliin ja ymmärrämme sen, mutta pyrimme toimimaan rakentavasti. Ja kuten mainitsin, vaikkapa meille tulisi joitakin ongelmia eteen, toivon, että voimme ne ratkaista vasta niistä yli ja luotan hyvin paljon tukeenne, teidän tukeenne ja Euroopan unionin tukeen. Tilanne on tällainen. Ähm, te kysytte myöskin tästä Moldovan yksityistämisprosessista. Aivan lyhyesti haluaisin kertoa teille, että tällainen yksityistämisprosessi on ollut käynnissä 1990-luvulta lähtien ja yli 90 prosenttia yksityis, julkisesta sektorista on yksityistetty. Meillä on yhä e-, edelleen erittäin tärkeitä valtion yrityksiä ja keskustelemme nykyisin siitä, onko oikein jatkaa tätä yksityistämisprosessia. Tämä vuosi, joka edeltää vaaleja, on vaikea eikä konteksti ole kovinkaan myönteinen. Me emme lopullisia päätöksiä ole tehneet, mutta jälleen kerran yli 90 prosenttia on jo yksityistetty Moldovassa ja uskoakseni tässä Moldova on hyvällä tiellä, kun keskustellaan markkinataloudesta ja niin edespäin. Okay, thank you very much, Mr. Speaker. Kiitoksia, hyvä herra puhemies. Kuten tiedätte ja kuten näitte, kollegoilla on kysymyksiä, jotka monesti viittaavat konkreettisiin ongelmiin, joita teillä on. Kiitoksia näistä vastauksista ja haluaisin todeta, että tulemme edelleenkin tukemaan ponnisteluja maassa tässä parlamentissa. Kiitoksia. Again, I would like to thank you very much for your Jälleen kerran haluaisin kiittää teitä erittäin paljon mielenkiinnostanne, jota olette osoittaneet ja haluaisin toivottaa teille hyvää onnea tärkeisiin tuleviin vaaleihin. Onnea ja toivottavasti, että jälleen marraskuun jälkeen voimme tavata ja että meillä on tuolloin erittäin eurooppalainen Euroopan parlamentti ja erittäin eurooppamielinen Moldovan parlamentti. Kiitoksia. Okay, thank you very much. <clears throat> we'll continue. No niin, jatkamme tämänpäiväistä kokoustamme. Minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi Georgian ulkoministeriin Paja Banjikidze. Georgia on sitoutunut euroatlanttiseen yhdentymiseen ja ja se on myös matkalla. Ja pyrkii siis saavuttamaan tätä edellyttämät ehdot. Nyt haluaisin pyytää, että ulkoministeri käyttää puheenvuoronsa 10-15 minuuttia sitten ehkä kollegat, olkaa hyvä. Thank you very much. Esteemed member. Kiitos äh, arvon Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät. Olen todella äh, iloinen siitä, että saan tulla puhumaan Euroopan parlamentin ulkoasioiden valiokunnalle. Haluan kiittää teitä siitä, että olette antaneet minulle tämän ainutlaatuisen mahdollisuuden puhua teille tänään Georgian haasteista ja mahdollisuuksia Euroopan integraationeuvotteluissa. Alusta haluaisin sanoa kiitollisena, että Euroopan parlamentin vahva tuki Georgialle ja sen integraatiotielle on ollut meille suureksi tueksi. Se, että jokainen teistä ja Euroopan parlamentti kaiken kaikkiaan on sitoutunut siihen, on tehnyt meidän kahdenvälisen yhteistyön erittäin menestyksekkääksi ja hedelmällisesti. Voin vakuuttaa teille kaikille, että teidän neuvonne ja suosituksenne ovat olleet erityisen tärkeitä minun maalleni, koska me pyrimme rakentamaan todellista eurooppalaista demokratiaa ja ansaitsemaan paikkaamme Euroopan perheessä. Lissabonin perustamissopimus toi suuria tärkeitä muutoksia unioniin, erityisesti Euroopan parlamentille, jonka ääni on nyt huomattavasti vahvempi, koska sen toimivaltuudet ovat lisääntyneet ja sen rooli on vahvistunut. Tämä mielessä pitäen me olemme voineet teihin luottaa ja siihen, että te jatkossakin tuette Georgiaa ja sen eurooppalaisia pyrkimyksiä. Sen vuoksi me pidämme hyvänä kaikkia mahdollisuuksia käydä avointa vuoropuhelua teidän kanssanne kaikista EU-Georgia-asioista. Nyt haluaisin jatkaa kertomalla teille Georgian hallituksen äh, integraatioagendasta äh, ottaen huomioon myös sisäpoliittiset ja ulkopoliittiset kehityskulut maassani. Puhun myös Vilnan jälkeisistä haasteista ja ulkoisista tekijöistä. Ja johtopäätöksenä minä sitten esittelen teille Georgian odotukset vuodelle 2015 itäisen kumppanuuden huippukokoukselle. Ensin haluaisin tehdä selväksi, että eurooppalainen ja euroatlanttinen integraatio on Georgian ulko- ja sisäpolitiikan kulmakivi. Se on kansallinen ajatus, jota Georgian ihmiset ja suurimmat poliittiset puolueet tukevat. Lokakuun 2013 presidenttivaalien tulos oli selkeä osoitus eurooppalaisista pyrkimyksistä ja Eurooppa-tuesta kansalaisten taholta. Samanaikaisesti olemme täysin tietoisia siitä, että Euroopan integraatio on jatkuva sisäinen prosessi, johon liittyy hyvin laajojakin uudistuksia. Sen jälkeen, kun astuimme voimaan lokakuussa 2012, olemme olleet täysin sitoutuneita Euroopan integraatiotavoitteeseen ja hallitus on käynnistänyt ja täytäntöönpannut äh, tärkeitä poliittisia uudistuksia, joilla pyritään vahvistamaan demokratiaa, oikeusvaltiota, oikeuslaitoksen riippumattomuutta, perus- ja ihmisoikeuksia ja sosiaalinen hyvinvointi. Vuosi 2013 oli vuosi, jolloin oli paljon tapahtumia Georgiassa. Lyhyesti sanottuna haluaisin ottaa esiin vain kaikkein suurimmat saavutukset meidän kotimaan politiikassamme. Ensinnäkin Georgia on nyt päässyt seuraavaan asteeseen demokratian konsolidoinnissa. Presidenttivaaleja oli tarkkailemassa paljon ulkomaalaisia tarkkailijoita ja Georgiassa tehtiin selväksi, että ei enää hyväksytä poikkeuksia ja puutteita demokraattisessa kehityksessä ja tämä on ehkäpä yksi kaikkein tärkeimpiä saavutuksia. Toinen merkki Georgian demokratian konsolidoinnista on se, että on kehitelty demokraattisempi järjestelmä niin, että se valta, mikä oli puolueilla, on nyt annettu parlamentille niin, että voidaan vahvistaa demokratiaa. Sen lisäksi on ponnisteltu, jotta saataisiin aikaan vapaa ja riippumaton oikeusjärjestelmä ja tuomioistuimet ovat pikkuhiljaa saaneet uudelleen takaisin kansalaisten luottamukset. Mediat, niitä ei enää poliittisesti painosteta, ne toimivat ihan kuin missä muussa demokratiassa tahansa. Ihmisoikeuksien ja vapauksien suojelu, samoin kuin vähemmistöjen oikeudet, ovat myös avainprioriteetteja. Kansallinen ihmisoikeusstrategia esiteltiin hiljattain julkisesti ja hallitus sen hyväksynee tällä viikolla. Tässä kontekstissa olemme erityisen kiitollisia EUn antamasta ohjeistuksesta ja tuesta ja Thomas Sammerbergin tuesta konkreettisesti. Sen lisäksi Georgiassa bisneselämä on helppoa. Meillä on ta, ta, taatut vakuudet siitä, että omaisuus on se, jonka se on. Sen lisäksi äh, vakuutusjärjestelmä, kansallinen sellainen otettu äh, käyttöön ja myös työoikeus on ILOn standardien mukaan. Äh, hallitus on sitoutunut työskentelemään 2020 tavoitteiden mukaisesti sosiaalisessa kehittämisessä. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmia taloudellisen kasvun vakauttamisella. Maailmanpankin ennusteen mukaan Georgian talous tulee kasvamaan 5-6 prosentilla vuonna 2014 sopimusta. Lopputuloksena hallituksen ponnistelut ja Georgian kansalaisten vahva tahto eurooppalaistua teki vuodesta 2013 erityisen menestyksekkään EUn ja Georgian suhteissa. Ensinnäkin Vilniuksen, Vilnan itäisen kumppanuuden huippukokouksessa luimme tämän vapaakauppasopimuksen ja assosiaatiosopimuksen ja tätä kautta avattiin ihan uusi luku meidän suhteissamme EU-hun. Me pidämme tätä sopimusta kaikkein tärkeimpänä tekijänä, kun pyrimme eurooppalaistamaan maatamme. Ja siinä näkyy myös poliittinen muutos ja uudet tuulet ja antaa mahdollisuuden taloudelliselle integraatiolle Euroopan unionin kanssa. Se myös parantaa Georgian tehokkuutta ja investointia investointimahdollisuuksia Georgiaan. Avaa, se avaa ovet yrityksille ulkomailta. Ja tämä tulee toivon mukaan saamaan tukea sekä Georgian että kansainväliseltä bisnesyhteisöltä. Sitten Georgia on osallistunut myös EUn johtamaan kriisivalvonta, tai tällaisen kriisimekanismiin. Ensinnäkin se, että me olemme osallistuneet myös siviili- ja sotilasmissioihin on vahvistanut ei vain Georgian, mutta myös Euroopan turvallisuutta ja on osoittanut, että Georgia on luotettava kumppani, kun rakennetaan ja ylläpidetään rauhaa ympäri maailman. Me olemme päässeet eteenpäin myös, kun pyritään äh, viemään päätökseen viisumivapaus toimintasuunnitelmaa, jonka komissio esitteli. Ensinnäkin meidän täytyy äh, meidän pitäisi saada aikaan tässä nyt lopputuloksia tässä meidän EU-prosessissa niin, että se näkyisi todellisesti georgialaisten arkielämässä. Sen vuoksi minun hallitukseni ei säästele ponnisteluita, kun pyritään viemään tätä päätökseen Riikan huippukoko- tulevassa huippukokouksessa. Meidän täytyy myös huomioida ne haasteet, joita meillä on tämän prosessin myötä. Ensimmäinen prioriteetti Georgialle on se, että allekirjoitamme EU-Georgia-assosiaatiosopimuksen mahdollisimman nopeasti. Me pidämme hyvänä sitä, että EU on valmis ponnistelemaan niin, että voimme varmistaa tämän sopimuksen allekirjoittamisen ennen syksyä. Meidän osaltamme me teemme kaiken välttämättömän, että tämä saataisiin toteutettua. Toinen asia, jonka haluan tässä ottaa esiin, on se, että me olemme enemmän kuin koskaan pyrkineet toteuttamaan nämä toimenpiteet konkreettisina toimenpiteinä ja suunnitelmina kansalaistemme eduksi. Me pyrimme parantamaan uudistuksia niin, että voimme luoda vakaan perustan assosiaatiosopimuksen allekirjoittamiselle, koska tämä prosessi on hyvin monimutkainen ja laaja. Sen lisäksi äh, tämän sopimuksen äh, allekirjoittaminen äh, vaatii myös laajoja ja kalliitakin uudistuksia, joihin maahani on sitoutunut ja hallitus käynnistikin uudistusagendan suunnittelun. Me olemme myös valmiita viemään tämän assosiaatioagendan ajoissa päätökseen. Me uskomme, että ponnisteluitamme tuetaan tarpeeksi Euroopan unionin taholta sen periaatteen pohjalta, että enempi on enempi. Haluan kiittää myös komission jäsen äh, Stefan Füleä Münchenin äh, turvallisuuskonferenssissa. Hän esitteli äh, EUn näkemykset ja komission jäsen sanoi, että tunnelin päässä on näkyvissä nyt valoa ja että uudistukset täytyy nyt käynnistää ja että itäisille kumppaneille avataan tie myös Georgialle. Ja me olemme osoittaneet myös suuria edistysaskeleita askelia Georgian uudistamisessa ja modernistamisessa. Ja me todellakin toivomme, että EU huomioisi minun maani eurooppalaisen tulevaisuuden, kuten monien muidenkin Itä-Euroopan kumppanimaiden kohdalla. Hyvät ystävät, nyt me tarvitsemme teitä ja Euroopan unionin solidaarisuutta ja tukea enemmän kuin koskaan aiemmin, ottaen huomioon kaikki ulkoiset tekijät koko joukko itä-eurooppalaisia kumppanimaita, myös Georgia, on yhä suuremman Venäjän painostuksen alla, varsinkin viime kuukausien aikana, niin että nämä maat äh, hillitsivät, hillitsisivät eurooppalaisia äh, halujaan. Euroopan parlamentti oli ensimmäinen, joka tuomitsi äh, Venäjän toimet näitä maita kohtaan. Ja on käyttänyt, Euroopan parlamentti on käyttänyt kaikkia mahdollisia mahdollisuuksiaan vahvistaakseen meidän maittemme tietä. Ei meillä ole mitään illuusioita siitä, etteikö Moskovasta tulisi enemmän provokaatioita, varsinkin juuri ennen kuin assosiaatiosopimus allekirjoitetaan. Siitä huolimatta me pyrimme välttämään kaikkea mahdollista tilanteen eskaloitumista, joka voisi estää allekirjoittamisen. Me olemme valmiita kestämään mitä tahansa painostusta sen vuoksi, että se mitä tässä on pelissä ei ole vain mikä tahansa kansainvälinen sopimus, vaan nimenomaan Georgian eurooppalainen tulevaisuus. Samanaikaisesti pitäisi ottaa oppia viime aikojen kehityskuluista itäisen kumppanimaiden alueella. Unionin tulisi käyttää kaikkia toimivaltuuksiaan niin, että voitaisiin estää kolmannen osapuolen minkäännäköistä sekaantumista EUn e ja Itä-Euroopan kumppaneiden välisissä suhteissa. Meidän tulee saada aikaan yhteinen kanta, jotta voisimme välttää kaikkia toimenpiteitä itäisiä kumppanimaita vastaan. Meidän tulee pyrkiä siihen, että sekaantumista haavoittumista vältettäisiin niin, että kukin maa saa itse laatia oman ulkopolitiikkansa Helsingin etyi-sopimuksen mukaisesti. Georgia on viime vuosien aikana pyrkinyt helpottamaan näitä jännitteitä suhteissaan Venäjään. Edellinen hallitus lähti siihen, että ei käytetä väkivaltaa ja tämä sopimus uudistettiin vuonna 2013. Georgia myös uudisti viisumivapauden venäläisille ja hyväksyi Venäjän jäsenyyden VTOssa. Jotta voitaisiin vähentää jännitteitä, me olemme ryhtyneet tutkimaan yhteistyön eri osa-alueita ilman, että kuitenkaan heikennetään Georgian integriteettiä ja me olemme, Venäjä on avannut äh, markkinansa meidän tuotteillemme ja ihmisten väliset äh, suhteet ovat vahvistuneet. Georgia teki päätöksen osallistua Sochin olympialaisiin ja meidän lähestymistapamme oli selvä, kun me teimme tämän päätöksen. Se oli nimittäin se, että ei sekoiteta urheilua ja politiikkaa. Mutta vastauksena näihin pyrkimyksiin Venäjän federaatio päinvastoin on pyrkinyt käyttämään Sochin olympialaisia Georgian alueellista integriteettiä vastaan. Lähinnä esimerkiksi liittyen Georgian miehitettyihin alueisiin. Ja sen lisäksi vielä tämä 11 kilometrin turvallisuusalue Abhaasian suuntaan meidän maanperällämme. Vaikka me olemme saaneet aikaan sopimuksia talouden alalla ja ihmisten välisissä yhteyksissä, se ei ole vaikuttanut näihin konfliktiin liittyviin asioihin. Kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti ja tulitaukosopimuksen mukaisesti Moskova ei kuitenkaan ole toiminut niin kuin olisi pitänyt, vaan Venäjä on rikkonut näitä sopimuksia ja aiheuttanut ongelmia paikallisille ihmisille ja me odotamme uusia pyrkimyksiä Venäjän federaation taholta lisätä paineita Georgialle. Olemme saaneet vahvaa kansainvälistä tukea ja sen myötä nämä venäläiset pyrkimykset ovat hieman lieventyneet ja sen kautta paikallisten ihmisten arkielämä on ollut hieman helpompaa, mutta siellä rikotaan kuitenkin ihmisoikeuksia. Ja esimerkiksi nämä turva-alueet, niitä on vain kasvatettu. Ja sieltä on poistettu esimerkiksi noin 200 paikallista perhettä. Ja me odotamme, että Venäjä tulee lisäämään näitä painostuksiaan Georgiaa vastaan. Hallitus tulee tekemään jatkossakin läheistä yhteistyötä EUn ja muiden kansainvälisten ja ystävällismielisten valtioiden kanssa ja pyrimme välttämään tämän tilanteen, Venäjän kanssa tämän tilanteen eskaloitumista. Euroopan parlamenttihan on päätöslauselmissaan tuominnut Venäjän toiminnan ja tämä on ollut meille hyvin tärkeää. 2014 on hyvin tärkeä vuosi EUn ja Georgian välisille suhteille. Kymmenen vuotta sitten Georgia liittyi naapuruuspolitiikkaan. Viisi vuotta sitten Georgiasta tuli jäsen itäisen kumppanuuden ohjelmassa. Ja lopuksi haluaisin vielä ihan lyhykäisesti kertoa teille, mitä me haluamme tehdä ja mitä me odotamme itäiseltä kumppanuuden Riikan huippukokoukselta. Me äh, haluaisimme jatkossa äh, vahvistaa demokraattista äh, uudistustamme ja edistää koko demokraattista kehitystä koko alueella ja haluaisimme tai odotamme, että me alkusyksystä allekirjoitamme tämä assosiaatiosopimuksen. Me haluamme osallistua erilaisiin ohjelmiin, kuten Erasmus Plus, Horizon 2020 ja monenlaiseen muuhun yhteistyöhön IUTPn puitteissa. Ja me haluamme toimeenpanna kaiken tässä sopimuksessa ja me teemme todellakin lujasti töitä, että me saisimme komissiolta positiivisen lausunnon viisumivapaudesta. Ja me käynnistämme uusia projekteja liikenteen, energian, koulutuksen ja kulttuurin alalla. Ja me haluamme myös vahvistaa EUn roolia rauhanomaisessa konfliktin ratkaisussa Georgiassa. Ja odotamme vahvaa taloudellista ja psykologista tukea myös EUlta. Olen vakuuttunut siitä, että yhteisin ponnisteluin me saamme tämän kaiken toteutumaan. Kiitos. Thank you very much, Your Excellency. Uh, we have a number of... Kiitoksia. Hyvä ulkoministeri, meillä on täällä useita kysymyksiä tulossa kollegoilta. Ja aion katsoa kelloa. Ehdotan, että pitäydytte kahdessa minuutissa. Ensimmäisenä herra Liisek, olkaa hyvä. Thank you very much. No... Kiitoksia. No kun kukaan ei ole vielä puhunut Puolaa, niin puhun itse Puolaa, niin voi sitten kysymykseni täsmällisemmin. Eh, chciałem podziękować. Eh, hyvä ministeri, Puhuja keskeytetään. Eh, Kuuletteko, rouva ministeri? Hyvä ministeri, haluaisin kiittää teitä siitä, kuinka päättäväisesti Georgian hallitus on toiminut pyrkiessään syventämään ne suhteitamme ja allekirjoittaisen kumppanussopimuksen. Tiedätte paremmin kuin me, että Georgia ympäröivät maat, joiden käyttäytyminen vaihtelee, eivätkä nämä suhteet ole kaikki samanlaatuisia. En haluaisi nyt puuttua Georgian sisäiseen tilanteeseen, siitä on laajasti puhuttu aikaisemmin, vaan haluaisin puhua itäisen kumppanuuden tulevaisuudesta. Haluaisin tietää, kantanne koskien sitä, mitä Euroopan unionin pitäisi tehdä, jotta Georgian ja Moldavian lisäksi voitaisiin vakuuttaa muita valtioita niin, että nämä seuraisivat esimerkkiänne ja lähtisivät teidän, teidän tieden, tiellenne, esimerkiksi Ukraina, Azerbaidsan ja Armenia. Mitä voimme näiden puolesta tehdä? Kiitoksia sitten Roa Gomez kaksi minuuttia. Minister, I must first of all... Hyvä ministeri, aivan aluksi minun täytyy pahoitella, en päässyt paikalle ajoissa, enkä kuullut koko puheenvuoroanne. Nyt siis olen vaarassa esittää kysymyksiä asioista, joista jo puhuitte. Minun täytyy sanoa, että olin erittäin todellakin äh, vaikuttunut, kun vierailin parlamentin valtuuskunnan kanssa maassanne viime vuonna. Ja haluaisin kysyä seuraavaa. Me vieraimmilla alueilla, joilla Venäjä oli rakentanut raja-aitoja. Kuinka tämä tilanne on äh, tuolla alueella kehittynyt? Ovatko välit yhtään lämmenneet, sillä tämä toimintahan vaikutti erittäin vakavasti tämän raja-alueen kyläläisten elämään. Vai ovatko asiat monimutkaistuneet entuudestaan? Uskoakseni odotettiin, että hallinnon vaihtuessa nämä ongelmat hiukan helpottaisivat. Voisitko kertoa tästä? Kiitoksia. Kiitoksia sitten Salafrankka. Kiitoksia puheenjohtaja. Kansanpuolueen ryhmän nimissä haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi, rouva ministeri. Te tiedätte, että tämä parlamentti on päättäväisellä tavalla tuennut, tukenut maanne eurooppalaisia pyrkimyksiä, niin olen täällä. Erityisesti herra Liisikin kautta. Nyt on merkittävä jakso, kun ajatellaan kumppanuussopimuksen allekirjoittamista. Te viittasitte vaikeuksiin, joita teillä on ollut Venäjän suhteissa koskien alueellista koskemattomuutta. Euroopan parlamentti hyväksyi tämän huolen viimeisessä päätöslauselmassa koskien EU-Venäjä-sopimusta. Kun ajatellaan tätä äh, kumppanuussopimusta ja Venäjän talviolympialaisia, niin miten näette tulevaisuuden ja mitä ajattelette tästä alueellisesta koskemattomuudesta? Voisitteko antaa meille tietoja keskusteluista, joita olette käyneet oman maanne Venäjän erityislähettilään ja Venäjän varaulkopääministerin kanssa? Olemme jo aikaisemminkin puhuneet valikoivasta oikeudesta maassa. Ne olemme nähneet, että entinen pääministeri on saanut viiden vuoden tuomion. Ne olemme nähneet, että on äh, Tbilisin pormestari on pidätetty. Emme halua äh, tässä ottaa kantaa syyllisyyteen, mutta olemme sitä mieltä, että nämä äh, käytännöt eivät ole täysin perusoikeuksien mukaisia maassanne. Haluaisin kiittää teitä vielä, rouva ministeri, siitä, että olette täällä. Ja haluaisin vielä pyytää, voisitteko kertoa suhteistanne Armenian, Azerbaidsanin ja Turkin kanssa. Ja voisitteko vahvistaa pitävätkö paikkaansa tietyt tiedotusvälineen huhut, jotka koskevat presidentti Putinin ja teidän presidentin tapaamista. Pitääkö tämä paikkaansa? Kiitoksia. Very much. Uh, no. Kiitoksia. Sitten vaan Van Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. On hienoa, että äh, ministeri, joka on ollut äh, Alankomaissa suurlähettilänä, on täällä vieraanamme parlamentissa. Me ensimmäistä kertaa keskustelimme, kun Venäjä oli valloittanut maanne. Ja äh, muut kollegat ovat esittäneet jo tämän kysymyksen. Venäläisethän pyrkivät tätä valloittua aluetta askel askelta laajentamaan. Mitä me, Euroopan unioni ja Länsi-Eurooppa ja Yhdysvallat voimme tehdä, ähm, mitä, kuinka voimme tukea teitä ratkaisussa. Tiedän, että nykyinen hallitus on todennut, että se haluaa keskustella Venäjän kanssa ja ratkaista asian. Onko neuvotteluja käyty? Ovatko ne tuottaneet tulosta? Ja entä muut itäisy, itäisen kumppanuusalueen maat? Pyrkivätkö ne tukemaan. Ukrainallahan on samantyyppisiä ongelmia kuin Georgialla ja Moldovalla. Venäjä haluaisi jonkunlaisen raja-alueen ja meidän ei pitäisi koskaan hyväksyä tällaista toimintaa itsenäisten valtioiden kohdalla. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä ministeri. Merci de, de votre visite, merci de votre intervention. Kiitoksia ministeri, kiitoksia tästä puheesta. En haluaisi palata niihin näkökohtiin, joita kollega Salafranka täällä jo joista hän jo puhui ja jotka huolestuttavat varsin paljon. Ne koskevat tätä valikoivaa oikeuslaitosta. Käsittääksemme näin tähän suuntaan tilanne on maassanne kehittymässä. Kaksi kysymystä ensinnäkin suhteesta Venäjän kanssa. Olin tarkkailemassa Georgian vaaleja, parlamenttivaaleja, joissa George selkeästi nämä voitti. osakoskiin kampanja perustui näille normaaleille suhteisiin Venäjän kanssa. Ja nyt on niin, että tässä hallituksessa ja Junisvilin hallituksessa oli henkilöt, jotka hyvin tunsivat Venäjää. Nyt huomataan, että ei tämä toimikaan, että venäläisiltä ei lahjoja tipu, ettekä saavuta sitä, mitä luulitte verrattuna edellisenne hallitukseen. Minusta tässä lähestymistavassa on äh, aika paljon sinisilmäisyyttä. Selkeästi poliittisesti tämä on epäonnistunut. Tällainen Venäjän kanssa suhteiden normalisointi ei ole onnistunut. Kuinka selitätte tämän? Sitten aivan erilainen kysymys äh, koskee Georgian ulkosuhteita. On sanottu, että Georgia voisi merkittävällä tavalla osallistua eurooppalaiseen sotilaiseen operaation Keski-Afrikassa. Missä tässä mennään? Onko sitoumuksesta jo päätetty? Ja jos näin on, niin voisitteko kertoa tästä vähän enemmän? Kiitoksia. Thank you very much, Sir Graham, please. Kiitoksia sitten Graham. Thank you, Chair. I too would like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tervehtiä ulkoministeriä, joka on täällä vieraanamme ja haluaisin ähm, tunnustaa hänen suurta mm, edustajan kokemustaan. Ja haluaisin myöskin onnitella hänen hallitustaan tästä valtavasta edistyksestä, jota Georgiassa on saatu aikaan. Haluaisin äh, kysyä kuitenkin asiasta, jota kollegat ovat äh, alueiden komiteassa käsitelleet Tbilisin kaupungin, kaupungin johtajan tapaus. Voisitko antaa hiukan enemmän tietoa tästä? So, uh... Kiitoksia. No niin, ministeri, olkaa hyvä. Um, ähm, Dankeschön. Ich habe heute hier Herrn Brock erwartet und ich habe Kiitos. Odotin täällä herra Brockea ja lupasinkin hänelle, että vastaan saksaksi näihin kysymyksiin. Olin puhelimitse hänen kanssaan yhteydessä. Ennen kuin tulin tänne, hän on matkalla Berliiniin. Olen todella pahoillani, että en voinut häntä täällä tänään tavata, mutta pidän lupauksestani kiinni ja vastaan saksaksi näihin kysymyksiin, ellei teillä ole mitään sitä vastaan. So, ähm, ähm, ich werde dann, ich Vastaan nyt näihin yksittäisiin kysymyksiin, mutta täällä on kysymyksiä, jotka ovat päällekkäisiä ja toisiaan täydentäviä, joten ehkä on kaikkein helpointa äh, tavallaan ottaa tällaisia aihenippuja ja sitten käsitellä niitä hieman syvemmin naapurit ja suhteet naapurimaihin ja itäisen kumppanuuden tulevaisuus oli ensimmäinen kysymys. Ja mikä tilanne on Ukrainan äh, ja Azerbaidsanin kanssa. No, me olimme hyvin iloisia, kun meistä viisi vuotta sitten tuli itäisen kumppanuuden jäsen yhdessä muiden maiden kanssa. Ja me silloin uskoimme, että me kulkisimme yhdessä tätä tietä. Ikävä kyllä kaksi maata jäivät kelkasta. Me olemme erittäin ylpeitä siitä, että näistä kahdesta maasta, jotka tulevat allekirjoittamaan tämän assosiaatiosopimuksen, me olemme toinen. Mitä tulee näihin muihin maihin, niin minusta kunkin suvereeni oikeus on päättää, mitä tietä se haluaa kulkea. Sen vuoksi minä en usko, että meidän tulisi asian sekaantua. vaikuttaaksemme yksittäisten maiden tekemiin päätöksiin. itäisessä kumppanuudessa mailla on erilaisia tavoitteita ja kaikilla on omat perusteensa sille. Armenian kohdalla tilanne oli hyvin, tai maalla oli erityisiä ongelmia kuten turvallisuus ja energiariippuvuus Venäjästä. Ukrainalle tilanne oli ihan toisenlainen. Toivon todellakin, että riippumatta siitä, mitä tänä päivänä Ukrainassa tapahtuu, sitä huolimatta voitaisiin löytää jonkinnäköinen keino ja tie käydä vuoropuhelua ja ratkaista tämä ongelma, joka on saanut Ukrainan kansalaiset tielle. Mitä tulee Georgiaan, siitä kohdalla ei ole sellaista vaaraa, että hallitus lähtisi muuttamaan tätä päätöstä ja lähtisi viemään maata toiseen suuntaan. Meidän päätöksemme on ja pysyy. Me tiedämme, että Georgian kansa tukee tätä poliittista päätöstä ja sen vuoksi olen täysin vakuuttunut siitä, että me allekirjoitamme elokuussa assosiointisopimuksen. Mitä tulee Venäjän harjoittamaan painostukseen, ja tämähän tulee tapahtumaan erityisesti assosiointisopimuksen allekirjoituksen yhteydessä, uskon, että Venäjän painostus tulee olemaan samankaltaista kuin nyt. Eli se, että äh, perustetaan tällaisia äh, ähm, piikkilanka-alueita, vyöhykkeitä, kuten nyt Sochin olympialaisten kohdalla. Sochin olympialaisten kohdalla tätä on hieman vähennetty, mutta oletan, että olympialaisten jälkeen näitä ponnisteluita taas äh, nopeutetaan. Se, mikä meitä huolestuttaa eniten, on tämä 11 kilometrin turvallisuusvyöhyke. Ja me pelkäämme, että olympialaisten jälkeen tilanne tulee pysymään ennallaan. Eli että Venäjä ei pidä lupaustaan siitä, että se purkaa tämän turvallisuusvyöhykkeen olympialaisten jälkeen ja että Georgian ja Venäjän raja palautetaan. Ja että me joudumme sitten vain toteamaan sen tosiasian, että Georgian ja Venäjän välinen raja on siirtynyt 11 kilometriä Georgian maaperälle. Ja tästä tulee todella vakava provokaatio, jota me erityisesti pelkäämme. Ja me toivomme, että kansainväliset organisaatiot meitä tukisivat ja toivomme myös tukea meidän kumppaneiltamme samoin kuin Euroopan unionilta luonnollisesti ja myös Euroopan parlamentilta tukea. Etelä-Ossetian barrikaadit, joita keskushallitus nyt on valvonut, on tehnyt siellä asuvien ihmisten elämän hyvin vaikeiksi. Näiden ihmisten perusoikeukset ovat uhattuina. Ihmisillä ei ole mahdollisuutta liikkua vapaasti, heillä ei ole mahdollisuutta käyttää omaa äidinkieltänsä koulussa, tai saada koulussa opetusta äidinkielellään. Heillä ei ole mahdollisuutta käyttää sosiaali- ja terveyspalveluita. Ja sen vuoksi ne perheet, joita tämä koskee, kärsivät kovasti tästä, näistä barrikaadeista. Sitten edustaja Gomes kysyi, ovatko suhteet yhä vielä näin hyiset. No, tämän äh, miehityslinjan äh, toisella puolella oleviin ihmisiin meillä ei ole kovinkaan paljon yhteyksiä. Ne muutamat yhteydet, joita meillä on, joita me yritämme vaalia, ne ovat lämpimät. Ja me todellakin yritämme tukea kansalaisia tämän miehityslinjan toisella puolella ja pyrimme myös auttamaan heitä. On myös erilaisia sosiaalisia ohjelmia heidän auttamiseksi, samoin myös terveydenhuollon ohjelmia ja sen lisäksi äh, nämä ohjelmat on laadittu niin, että nämä ihmiset tuon miehityslinjan toisella puolella voisivat hyödyntää näitä ohjelmia. Ja tämä on meidän pyrkimyksemme saada ihmiset mukaan siihen, mitä me teemme ja osoittaa heille, että me olemme valmiita heitä auttamaan ja tukemaan. Ja että tämä äh, barrikaadi ei ole mitään sellaista, minkä me hyväksyisimme, vaan että se on äh, miehittäjän rakentaman barrikaadi näitä ihmisiä vastaan. Sitten se, mitä Georgian äh, aikaisempi pääministeri äh, perusti hallituksen kanssa, ja nykyinen hallitus on sama ainoastaan pääministeri on muuttanut, mutta siis äh, perustettiin tällainen erityisedustaja Venäjän suhteille. Ja tämä erityisedustaja tapaa Venäjän edustajia aina silloin tällöin ja tämä on mahdollistanut sen, että Georgian maataloustuotteita on voitu myydä jälleen Venäjän markkinoilla. Mutta tässä oikeastaan on kaikki, mitä tässä on saatu aikaan Venäjän suhteissa. Luonnollisesti Geneve on tärkein eh, Georgian Venäjä suhteiden vuoropuhelun pelikenttä, mutta ikävä kyllä Genevessä eh, ei ole päästy eteenpäin. Ja 26 neuvottelukierroksen jälkeen tilanne on yhä vielä sama kuin vuoden 2008 alussa, kun neuvottelut käynnistettiin. Meillä on nyt toiveita siitä, että uudet olosuhteet kuten esimerkiksi olympialaiset. Toivon todellakin, että ne viedään menestyksekkäästi päätökseen ja toivomme, että tämä mm, positiivinen, tämä olisi positiivinen kokemus Venäjälle ja ehkäpä se sitten näkyisi myös Geneven neuvotteluissa positiivisesti. Sen lisäksi lisäksi on Genevessä neuvoteltu myös äh, hieman muista asioista. Meillä on muutamia uusia äh, henkilöitä. Etyi on tällä hetkellä, Etyjin puheenjohtaja on Sveitsi ja pian meillä on myös uusi EUn erityisedustaja meidän alueellemme. Ja ehkäpä tätä kautta sitten näiden uusien henkilöiden kautta Genevessä olisi mahdollista neuvotteluissa saavuttaa jotakin, mikä ei tähän mennessä ole onnistunut. Sitten tämä mahdollinen tapaaminen Georgian presidentin ja Venäjän presidentin kesken on asia, josta kiihkeästi keskustellaan Georgiassa. Eräs toimittaja kysyi Venäjän presidentiltä lehdistötilaisuudessa, olisiko hän valmis tapaamaan Georgian presidentin. Ja koskapa vastaus oli positiivinen, niin äh, tästä sitten äh, välittömästi äh, puhuttiin hyvin paljon Georgiassa ja kaikki toimittajat siihen tarttuivat, mutta ei ole kuitenkaan valmisteltu mitään tällaista tapaamista. Tässä on, tämä on jäänyt vain tähän yhteen virkkeeseen ja emme mekään ole meidän taholtamme ottaneet askeleita siihen suuntaan, että järjestettäisiin korkeamman tason tapaaminen molempien maiden korkeimpien edustajien kesken. 5. maaliskuuta on seuraava äh, Abashishin ja Karasin tapaaminen suunnitteilla. Ja me olemme, mitä me olemme kuulleet Venäjän taholta, niin äh, siinä sitten nähdään, mitä Karashin tulee puhumaan. Tätä ei ole vielä valmisteltu, mutta ei ole, mitään ei ole kuitenkaan suljettu pois. Me ainakin olemme osoittaneet olevamme valmiita, mikäli tällainen tapaaminen voidaan järjestää. Ja jos tällainen tapaaminen olisi konkreettisesti mahdollinen, niin silloin me kannatamme tällaisen tapaamisen järjestämistä. Te kysyitte, onko hallitus naivi, kun se uskoo, että tällaisella, tällaisin keinoin voidaan parantaa Venäjän suhteita. Ja eivätkö nämä pyrkimykset ole kaikki kaatuneet, mihinkä Georgia on pyrkinyt. No ihan hiljattain meillä oli NATO-Georgia-valiokunnan tapaaminen täällä Brysselissä ja monet NATO-maiden edustajat kiittivät meitä erikseen siitä, että me olemme pyrkineet tekemään rakentavia pyrkimyksiä Venäjän suuntaan ja pyrkineet lieventämään jännitteitä. Minusta tämä on hyvä edellytys myös meidän kumppaneillemme ja koko EUlle mutta myös tietenkin Natolle käsitellä Georgiaa ja Venäjää hieman rauhallisemmassa ilmapiirissä. Ja jos te kysytte, mitä EU voi tehdä tukeakseen tämän painostuksen vähenemistä, niin eh, meidän mielestämme tähän tarvitaan hyvin selkeä viesti siitä, että mikään kolmas valtio ei voi harjoittaa eh, painostusta eh, EUn ja jonkun toisen valtion välisiin päätöksiin. Ja tällainen selkeä viesti siitä, että integraatio että tämä imperialistinen Moskovan ajattelutapa ei voi seistä meidän maamme edessä ja tämä vain johtaa siihen, että jännitteet pahenevat. Venäjän täytyy nähdä, että Georgia voi toimia riippumattomana Venäjästä ja sen vaikutusvallasta, ja että Georgia haluaa itse ja on itse päättänyt poliittisesta tulevaisuudestaan ja tulee kulkemaan tätä tietä eteenpäin, tapahtui mitä tapahtui. Sama koskee myös NATOa. Selvä viesti Venäjälle siitä, että Venäjällä ei ole veto-oikeutta Naton päätökseen. Tämä saattaisi helpottaa tilanteen vakauttamista. Ja helpottaa sitä, että tehdään selväksi kaikille, että kukaan ei voi vaarantaa Georgian ulkopolitiikan painopisteitä. Ja ne ihmiset, jotka asuvat tuolla miehitetyillä alueilla, anteeksi, No, tämä on tämä Georgian ilmasto, ei Brysselin suinkaan. There was no snow, but... Uh, <laughs> no, Sotsissa ei ollut tällaisia ongelmia. Chairman, I think the foreign minister needs a glass of your special... Uskoisin puheenjohtaja, että ulkoministeri se tässä palinkaa lasin teiltä. Suggestion, yes. Tämä oli epävirallinen ehdotus. Uh, ich möchte, um, auf... Haluaisin vielä ottaa esiin tämän kysymyksen selektiiviseen oikeuteen. Te sanoitte, että Tirsvestin pormestari olisi vangittu, ei tämä ole totta. Ja että aikaisempi Georgian pääministeri tänään on tuomittu viideksi vuodeksi vankeuteen. Tähän haluaisin sanoa, minä uskon, että tämä vaihe jossa puhutaan selektiivisestä oikeudenkäytännöstä Georgiassa, niin tämä, tämä vaihe on ohitse. Minä uskon, että tämän vuoden aikana me olemme jo osoittaneet, että Georgian oikeuslaitos on riippumaton, riippumattomampi kuin koskaan. Minä en luonnollisesti voisi sanoa, että oikeuslaitos olisi sataprosenttisesti riippumaton eikä antaisi minkään vaikuttaa tai kenenkään vaikuttaa. Mutta jos kuitenkin verrataan tilannetta vuoden takaiseen tilanteeseen, niin äh, ero on merkittävä ja selvä. On myös ihan selvä, että Georgiassa kukaan ei ole lain yläpuolella ja että oikeudenkäytäntö on avointa ja tapahtuu todisteiden pohjalta, niin äh, Minusta silloin ei pitäisi lähteä kritisoimaan sitä, että Georgiassa olisi selektiivistä oikeudenkäytäntöä. Nimittäin ihan konkreettisissa tapauksissa on ollut ihan konkreet, täysin konkreettisia todisteita yleisen syyttäjän puolelta. Ja tuomioistuin, joka on nyt riippumaton kuin aikaisemmin, kuten jo sanoin, eikä se koskaan ollut niin riippumaton kuin tänä päivänä. Jos tuomioistuin sitten antaa tuomion, niin äh, tällainen ei olisi ollut mahdollista pari vuotta sitten. Ja ää, äh, tässä pääministerin tapauksessa hänen on todettu, hänet on todettu kolmeen syytteeseen syylliseksi. Eikä aikaisemmin muutama vuosi sitten ei hän olisi saanut viittä vuotta vaan tuomiota, vaan hän olisi saanut huomattavasti pitemmän tuomion. Nyt hän saa tuomion, siis korkeimman, tiukimman tuomion, mutta ei kuitenkaan 15, 15 tai 20 vuotta, mikä olisi ollut mahdollista tällaisessa tilanteessa, jos olisi toimittu niin kuin kaksi tai kolme vuotta sitten. Mitä tulee Tifsisin pormestariin, hän ei ole vankilassa, kuten sanoin. Sovittelu on käynnissä ja uskon, että ennen kuin sovittelut on viety päätökseen, niin meidän ei tulisi etukäteen tuomita tai määritellä näkemystämme. Muuten nämä äh, Etyj ja, Georgia, äh, ja, ja EU valvovat näitä äh, tuomiokäytänteitä ja oikeusistuntoja. Ja Georgian oikeuslaitos on riippumaton, tuomioistuimet ovat riippumattomia ja prosessit ovat avoimia. Minusta tämä on uskomaton parannus siihen, mitä tapahtui aikaisempina vuosina, kun noin 300 000 ihmistä tuomittiin ihan tekaistuin väittein. Tämä ei nyt enää ole mahdollista. Ja minusta tämä on myös asia, joka on ihmisille tärkeää ja se on hyvä asia ja ihmiset ovat tästä myös hyvin ylpeitä. Sen lisäksi meillä on pian kunnallisvaalit, sitä minä en tuossa puheenvuorossani kertonutkaan ja näissä, näitä kunnallisvaaleja jo valmistellaan. Kuulin tänään, että 50 prosenttia prosenttia olisi kynnys pormestarille. Tämä on myös ö, uutta, eikä tässä valita ainoastaan Tiflisin pormestaria, vaan 20 muussakin kaupungissa ja paikallisissa parlamenteissa. Myös tämä on askel kohti demokratiaa ja me noudatamme tässä hyvin tarkkaan niitä suosituksia, joita Euroopan unioni meille antanut, samoin kuin myös muut asiantuntijat, jotka toimivat Georgiassa. Ja uskon, että näiden kunnallisvaalien myötä me osoitamme tai me selvitämme viimeisen demokratian testin ja kysymys siitä, onko demokratia uhattuna Georgiassa, siihen ei tarvitse sen jälkeen enää vastata. Uskoakseni olen enemmän tai vähemmän nyt vastannut kaikkiin kysymyksiin. Ai niin, Armeniasta ja Azerbaidžanista ja Turkista esitettiin myös kysymys. Meillä on hyvät suhteet kaikkiin kolmeen maahan. Azerbaidžanin ja Turkin kanssa meillä on intensiivisemmät suhteet kuin Armenian kanssa sen vuoksi, että Meillä on hyvin paljon taloudellisia ja varsinkin energiapoliittisia projekteja, mutta Georgia ja Tiflis ovat paikka, jossa kaikki voivat tavata ja tehdä yhteistyötä alueen kaikkien maiden kesken. Azerbaidžan ja Turkki ovat tärkeitä kauppakumppaneita Georgialle ja uusin projekti Baku Tbilisi Cars ähm, rautatielinja valmistuu 2015. Silloin se otetaan käyttöön. On uusi ö, äh, esimerkki alueellista yhteistyöstä. Ja, ich glaube, das war's. No niin, siinäpä se olikin. Thank you very much. Uh, I, uh... Kiitoksia. Muistin, mitä entinen Makedonian presidentti tapasi sanoa Balkaneista omasta alueestaan. Hän sanoi, että se alue oli, merkitsi muistoa ja veitset olivat pitkiä. Because I come also from... Mikä muisti, että veitset olivat pitkiä tuolla alueella? Tämä vähän muistui tästä mieltä, mutta oli miten oli suuret kiitokset tästä puheenvuorosta ja kiitän kollegoita näistä kysymyksistä. Toivomme, että maanne pysyy tällä Euroopan yhdentymisen tiellä. Kiitoksia. Uh, ladies and gentlemen, meidän... Hyvät naiset ja herrat, hyvää iltapäivää. Minua pyydettiin hoitamaan äänestys, joten jos teille sopii, niin menemme äänestyksiin aivan pian. Haluaisin, että osoitatte os, osoitatte ymmärrystänne, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun hoidan tätä hommaa, joten vähän kärsivällisyyttä, mutta aloitet, aloitetaan niin, että kysyn, haluaisiko esittelijä johdatella tähän asiaan tai onko jotakin huomioita? No, je ferai pas de retour. Kiitoksia puheenjohtaja. En palaa nyt enää tähän tekstin tai tekstin sisältöön. Haluaisin kiittää koordinaattoreita varjoesittelijöitä muistoryhmistä, jotka ovat ähm, tehneet erittäin rakentavaa työtä kanssamme. Haluaisin kiittää heitä siitä. Kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että tässä on ryhmä ähm, tarkistuksia, joissa minä olen kannattanut vastaan äänestämistä, ei sisällön vuoksi, vaan siksi, että niissä on toistoa tai ne äm, aiheuttavat lisää raskautta tekstiin, vaikka niissä onkin erittäin ä, äh, päteviä äh, sisältöjä. Mutta kun puhumme tästä äm, yleisestä lähestymistavasta, mehän voimme puhua kaikesta. Ja emme nyt halua, että tässä tämä perusviesti vesittyy kuitenkaan. Se toinen asia, tämä on nimenomainen asia, joka koskettaa tarkistusta 50, joka edustaja Grunberg on esittänyt kappaletta 16 koskien. Tässä kappaleessa 16 minulla oli hyvin kriittinen maininta, ehkäpä liian kriittinen. Kriittinen siis liittyen koordinointiin ja ulkopolitiikan suunnitteluun eri toimijoiden välillä. Edustaja Grunberg teki tarkistuksen, joka mielestäni on täysin perusteltu, mutta joka koskettaa toimeenpanoa. Minä puhun suunnittelusta, hän puhuu toimeenpanosta. Uskoakseni nämä asiat täydentävät toisiaan täysin. Minä ehdotan, että minun kappaleeni, alkuperäinen kappaleeni säilytettäisiin. Se kritisoi tätä suunnittelua jonkin verran. Siihen voitaisiin lisätä suullinen tarkistus joka sisältäisi ainakin suurimman osan tästä edustaja Grunbergin äm, tarkistuksesta, joka käsittelee toimeenpanoa positiivisessa valossa. Tähän tarkastukseen liittyen kappale 16 luen tämän nyt ähm, englanniksi. Policies on the ground. Tämän jälkeen otettaisiin mukaan maininta Euroopan unionin valtuuskunnista. Ja tämä teksti jatkuisi tähän activities-sanaan asti. Ehdotan, että toimia näin, että jotta tekstin henki säilyisi sellaisena kuin toivottu. Tämä on minun ehdotukseni. Kiitoksia. Eli kun pääsemme tuohon tarkistuksen 50, niin palaamme tähän. Pannaan tämän toistaiseksi muistiin ja sitten äänestetään siitä. Joten nyt, hyvät kollegat, jos teille sopii, niin ehdotan, että aloitamme äänestyksellä kohta yksi, tarkistus neljä. Äänestämme tästä kättä nostamalla äänet puolesta. Thank you. Who votes against? Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Äänestys päättyy. Amendment 5. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänet puolesta. Thank you. Who's against? vastaan tyhjiä. Taitaa olla hyväksytty. Pitäisikö tarkistaa? Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 5. Yes, okay. Thank you. Kiitoksia. Hyväksytty. Kuusi kättä nostamalla. Tarkistus kuusi äänet puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Kompromissi yksi, Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus seitsemän. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Puolesta. Vastaan tyhjiä, hylätty. Tarkastus yhdeksän puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 12. Van Orden. Tämä saattaisi vähän teitä hätkäyttää. Tarkistus 18, te tekisitte jotakin. No niin, hyvä herra. Kiitoksia herrat, hän on. Kuka vastustaa tarkistusta 12? Abst- abstentions. Tyhjiä, hylätty. Kompromissi 2. Thank you. Who's again? Vastaan, tyhjä hyväksytty. Sitten kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 21, 21 siis puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjiä, Hyväksytty. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 28 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 29 puolesta vastaan. Tyhjiä. Luulen, että se on hyväksytty, mutta mieluummin tarkistan koneellinen äänestys 29. Äänestys päättyy. Kyllä se on hyväksytty. Aivan kuten ajattelinkin. Kiitoksia. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Hylätty hyväksytty. Puheenjohtaja korjaa, kor, korjaa sitten. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 46 puolesta vastaan hetkinen. Meidän onkin vähän palattava taaksepäin. 43 tarkistus, koska tarkistusta 42 ei hyväksytty, joten meidän on äänestettävä 43. äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan tämä, että tämä on aivan varma. Haluaisin nähdä vähän enemmän käsiä. 43 siis. Okei, okay, close vote. Äänestys päättyy. Yhdellä äänellä hyväksytty. Siis 43. No otetaan vielä uusiksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja niin katsotaan uudestaan. Jaha, hylätty. No seuraavaksi 46. Ei vain 45. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Minusta tässä on sama enemmistö, mutta tarkistetaan kuitenkin 45 koneellinen tarkistus. Äänestys päättyy. Katsotaanpa nyt sama äänestys hylätty. Sitten 44 äänet puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 46 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 46. Okay, so everybody voted. There's one more. Ovatko kaikki äänestäneet? Yksi vielä puuttuu. Joku on unohtanut äänestää tai poistunut. No niin, nyt on hyvä. Äänestys päättyy. Edelleen sama. Enemmistö siis hylätty. 47 äänet puolesta vastaan Tarkistetaanpa 47. Koneäänestys 47. Äänestys alkaa. As everybody voted yes, I close. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48 puolesta vastaan. Hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 50. Kollega Donjon teki ehdotuksen suullisesta tarkistuksesta, jolla lisätään, otetaan tämä Kronberin tarkistus lisäyksenä. Käykö tämä teille? Tarkistus 50 näin muutettuna. Äänet puolesta sillä tavalla muutettuna, kun herra Danjean ehdottaa äänet vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 51 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 52 puolesta vastaan, tyhjiä, Näyttää hylätyltä, mutta tarkistetaan 52, koneellinen äänestys. Electronic check. Everybody has voted. I close the electronic... Äänestys päättyy. Hylätty. 53 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 55 puolesta vastaan tyhjiä hylätty kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty seuraavaksi 59 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjiä. Näyttää hylätyltä, mutta haluan vielä varmistaa koneellinen tarkistus 60. Äänestys päättyy. Hylätty. 61 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 62 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Tai taikka tarkistetaan 63. Muistakaa, että tästä on äänestettävä, koska 62 ei mennyt läpi, joten 63 koneellinen tarkistus. Pyydän kaikki äänestämään. Äänestys päättyy. Hy- hyväksytty reippaasti, mutta en oikein nähnyt noin montaa kättä kylläkään, se on sanottava. 66 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 67 puolesta vastaan, tyhjiä. Meidän pitäisi tarkistaa tämä 67 koneellinen äänestys. This one for more for, yeah, thank you. I can close the check. No niin, äänestys päättyy. peli 14-14, joten hylätty. Sitten 68 puolesta. Who's against? Vastaan. Taitaa olla sama tilanne. Tarkistamme sähköisesti. Tämä on hyvin täpärää. 68 tarkistamme sähköisesti. One, yes, thank you. Kiitoksia. Äänestys päättyy. Sama tilanne. Tarkistimme siis tämän. 69 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 70 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme 70 sähköisesti. Yes, I can close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. On 71 in favor. 71 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 raukeaa, koska 53 hyväksyttiin. Seuraavana kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan meidän täytyy tarkistaa tämä. Äänestämme sähköisesti tarkistus 2. Thank you. Uh... Kiitoksia. Yhdellä äänellä hyväksytty. Seuraavana siirrymme lausuntoihin. DV-valiokunnan lausunto to katsotaanpa. I can't just look at my own. <laughs> um, no, can't take them in block because you have different indications. Näistä ei voi äänestää yhtenä ryhmänä. Divi, kappale yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale kolme Develt puolesta vastaan tyhjää. Nämä on hylätty. Mutta tarkistamme kuitenkin. Kappale kolme, DV, sähköinen äänestys. Okay. I close the vote. It's adopted indeed. Hyväksytty. Kappale neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kappale viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Onko tämä hyväksytty? Hyväksytty. Kappale kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seuraavana meillä on kompromissi yhdeksän. Kompromissi yhdeksän. Tämä on siis äh, FEM-valiokunnalta Lausuntokompromissi 9, kompromissi 9 puolesta. Kiitoksia vastaan. Kuinka te kehtaatte? Tyhjää. Hyväksytty. Kaikki muut raukeavat, koska tämä kompromissi hyväksyttiin. Ja sitten meillä on loppuäänestys koneellisesti. Näin muutettuna äänestys alkaa. I need two more votes. Yes, no, fine, I can close. Vielä kaksi ääntä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23 puolesta, yksi vastaan, viisi tyhjää. Onnittelut esittelijälle ja paljon kiitoksia. Okei. <coughs> Okay. Okay, uh, dear colleagues, uh, we must move on with the agenda because we have... Niin, hyvät kollegat, nyt mennään eteenpäin esityslistalle. Meillä on enää vain hänetoskin 15 minuuttia seuraavaa asiaa varten. Kyseessä on Dohassa hyväksytyn muutoksen tekeminen Kioton pöytäkirjaan ja siihen perustuvien velvoitteiden tavoitteiden täyttäminen yhteisesti. Esittelijä on herra Tarant, vihreät Ale-ryhmästä. Haluaako valmistelija tästä puhua? Täällä meillähän on myös Dear colleague, go ahead. Thank you. Um, ei. Niin valmistelija. Kiitoksia. Voi, alu, alustus voisi olla pitkä versio siitä, että sanoisin, että tukekaamme Envi-valiokunnan mietintöä. Siinä otetaan meidän Euroopan parlamentin ja muidenkin EU-toimielinten huolet koskien EUn ilmastopolitiikkaa. Tuskinpa minun tähän sen enempää tarvitse sanoa. Thank you very much. Um, anyone wants... Kiitoksia. Haluaako joku käyttää puheenvuoron tästä asiasta? Ai herra Howard. For SND varjoesittelijä. not take much more time than the main report. No, en minäkään voi käyttää sen enempää aikaa kuin pääesittelijä. Eli tuen tätä suositusta. Minusta on aika omitusta kuitenkin, että se tulee jäsenvaltiosta, jossa väitetään, että ilmastonmuutosta ei ole. Ja sitten kuitenkin ollaan ylpeitä siitä, että tuetaan sitä, että EU ratifioi Kioton pöytäkirjan. On tärkeää, että tämä valiokunta antaa tähän lausunnon, koska kuten esittelijä sanoi, tämä on tärkeä osa meidän toimintaamme, koska osa niistä maista, joiden me haluamme sitoutuvan tähän, eli Venäjä ja Kiina ja monet muut kumppanit. Ja ratifioimalla Kioto 2 me vahvistamme omaa johtavaa rooliamme ilmastopolitiikassa maailman tasolla. Ja kehitysmaathan ovat pyytäneet meiltä selkeitä sitoumuksia. Ja on hyvä, että me saamme laillisesti sitovan seuraajan Kioton pöytäkirjalle, joten minä todellakin SND-ryhmän nimissä ylpeänä tuen tätä. Thank you very much. Uh, Mr. Watson, you want the floor? Kiitoksia, herra Watson. Muut varjoesittelijät eivät halua puheenvuoroja, joten olkaa hyvä. Kiitoksia Jaan esittelijän kannan siitä, että ilmastopolitiikasta täytyy tehdä Euroopan unionin ulkopolitiikan olennainen osa ja että Dohan sopimukseen ähm, sitoutumisesta täytyy tehdä prioriteetti kahdenvälisissä neuvotteluissa. Uskoisin, että nyt nouseva konsensus ähm, kansainvälisten asiantuntijoiden parissa tästä riskistä ja jo aiheutuneista vahingoista ihmisen ai- toiminnan aiheuttamassa ilmastonmuutoksessa on jo melko kiistaton ja olisi hienoa ottaa se huomioon. No. Muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näytä olevan. Siinä tapauksessa voin päättää tämän keskustelun. Afetissa äänestetään 3. maaliskuuta ja lausunto lähetetään sitten Envivaliokuntaan, jossa äänestetään 6. päivä maaliskuuta ja täysistunnossa mahdollisesti äänestetään huhtikuussa. Oh. Uh, does the representative from the commission... Niin, haluaakohan komission edustaja muuten vielä tästä jotakin sanoa? Ei, kiitoksia joten todella voin sitten päättää tämän. Then uh, I can suspend the session until... Keskeytän kokouksen varttia vaille kuuteen asti. Silloin meillä on täällä kokous yhdessä suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaavan sekä valiokunnan e sekä EUn ja Islannin parlamentaarisen sekä valiokunnan kanssa ja, Eurooppa, ja ETAan sekavaliokunnan kanssa, joten tämä on sitten kokous suljetuin oviin. Kiitoksia ja keskeytän kymmeneksi minuutiksi.